Äänestys on huomenna kello 18. Seuraavaksi meillä on eh, edustaja Moreiran mietintö kauppa- ja taloussuhteet Yhdysvaltoihin. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Äh, señor presidente, señor comisario, colegas. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Kello on jo paljon mutta haluaisin kuitenkin käyttää nyt puheenvuoron kertoakseni teille tästä mietinnöstäni. Se koskee taloussuhteita Yhdysvaltojen Se hyväksyttiin talousvaliokunnassa suurella enemmistöllä. Minä olen siellä jatkuvasti esittelijänä asioita koskien, jotka liittyvät taloussuhteisiin Yhdysvaltoihin, ja olen oikein tyytyväinen mietinnön sisältöön ensinnäkin siksi, että se antaa selkeästi tukea sille, että pitää syventää kaupallisia suhteita EUn ja Yhdysvaltain välillä ja toisaalta siksi, että mietinnössä puhutaan sekä offensiivista että defensiivistä toimista unionille ilman, että lähdetään mitään ennakkoehtoja neuvotteluille määrittämään. Tämä on poliittinen viesti. Haluamme tehdä selväksi, että parlamentti tukee neuvottelujen avaamista kauppasopimuksen aikaansaamiseksi ja investointisopimuksen aikaansaamiseksi Yhdysvaltain kanssa, jotta saataisiin todelliset transatlanttiset markkinat pystyyn. Ja tässä pyritään vastaamaan kahteen peruskysymykseen. Ensinnäkin, onko tällainen sopimus EUn välillä EUn ja Yhdysvaltain välillä, onko sillä, siinä mitään järkeä? No, kaikki analyysit ja tutkimukset osoittavat, että asiasta ollaan samaa mieltä. Vastavuoron vapauttaminen hyödyttäisi selvästi molempia. Ja sitten toiseksi molemmilla talousalueilla on samanlaisia haasteita edessään. On parempi vastata niihin yhdessä eikä erikseen. On muistettava, että molemmilla alueilla on vähäistä kasvua, kilpaillaan kovasti nousevien talouksien kanssa, kuten Kiinan kanssa. Ja sitten on erilaisia tilanteita esimerkiksi Argentiinassa ja muualla. Ja sen jälkeen kun Dohan neuvottelukierros epäonnistui, kun pyrittiin samanaiseksi monenvälinen sopimus, niin olemme sitä mieltä, että ainoa tapa edistää on kahdellisella sopimuksella. Ja seuraava kysymys onko mahdollista saada aikaiseksi järkevän ajan kuluessa, kohtuullisen ajan kuluessa sopimus EUn ja Yhdysvaltain välillä. Tämä ei ole helppoa, koska intressit ovat erilaisia eri aloilla, esimerkiksi maatalouteen liittyen ja liikennekulutusalaan liittyen ja myös ilmailuun. Ja sitten on erilaisia teknisiä eritelmiä, esimerkiksi ajoneuvojen osalta meillä on kulttuurisia eroja, esimerkiksi jos ajatellaan suhtautumistapaa, joka Euroopassa on protektionistinen elintarvikealalla ja Yhdysvalloissa taas lähdetään liikkeelle riskeistä. Ja sitten on myös tämä GMO-asia. Ja liha, joka on peräisin kloonatuista eläimistä. Nämä ovat vain esimerkkejä. Eli kuten voitte havaita, on todella suuria ongelmia vielä, joita ei kuitenkaan voi pitää esteenä sille, että saataisiin aikaiseksi sopimus. Me tarvitsemme sellaisen sopimuksen, joka kattaa kaikki alat ja ei joka voi päästä eroon eh, kaupan ja investointien esteistä. Tästä voidaan saada myös paljon hyötyä kannattaa antaa periksi molemminpuolisesti ja näin voidaan sitten hyötyä kaupan vapauttamisesta ja investointien vapauttamista. Ja siksi pyytäisin kaikista näistä syistä teidän tukeanne tälle mietinnölle, jotta parlamentin ääni tulisi kuuluviin ja jotta se huomioitaisiin silloin, kun komissio ja neuvosto ryhtyvät toimiin tällä alalla. Kiitos. Kiitos. Äh, sitten catch the menettely Ensin kollega Mikolasik. Kiitos äh, puheenjohtaja. Tämä on nyt hyviä uutisia Euroopan unionin jäsenvaltioille, jotka käyvät kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, koska heidän asemansa muuttuu paremmaksi koska he kykenevät ylläpitämään työllisyytensä tai kasvattamaan sitä ja parantamaan kaupan arvoa molempien mantereiden välillä. Tässä on kuitenkin koko joukko asioita, jotka on ylitettävä, kuten esittelijä myös mainitsi. Meillä on myös tiettyjä eroavaisuuksia liittyen tiettyihin teknisiin asioihin, liittyen esimerkiksi autojen myyntiin ja ostamiseen. GMO ovat myös hyvin herkkä kysymys Euroopan kansalaisille. Mutta neuvottelut voivat taatusti johtaa positiiviseen lopputulokseen. Kloonattujen eläinten liha on myös hyvin herkkä kysymys meille, mutta kaikesta huolimatta johtopäätöksenä voimme sanoa, että kauppasuhteet ovat, niiden parantaminen on välttämätöntä meille. Kiitos kollega Mikolasic. Ja sitten kollega Tikau. Kiitoksia puhemies. Kauppasuhteet Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä liikennealalla vaativat tiettyjä rajoituksia ulkomaisen osallistumisen suhteen Yhdysvaltain ilmailu liikenteeseen. Rajoitukset ilmailuliikenteessä ja meriliikenteessä Yhdysvalloissa ja rajoitukset markkinoille pääsyn suhteen eurooppalaisten yhte- yritysten kohdalla Yhdysvalloissa ja päinvastoin ovat asioita, joissa voisimme parantaa suhteitamme. Meidän tulee myöskin parantaa Galileon ja GPSn yhteen sopivuutta ja parantaa satelliittipaikannusjärjestelmien yhteensopivuutta suhteet eh, Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä muuttuvat yhä tärkeämmäksi. Kiitoksia. Kiitos. Catch the menettely on päättynyt ja sitten vielä lopuksi komission jäsen Piibalks. Parliament, Mr. Moreira. Puhemies, hyvät edustajat, edustaja Moreira, tämä oli hieno aloite halusitte vahvistaa eu Yhdysvaltain suhteita tässä tärkeässä vaiheessa kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kauppasuhteet EUn ja Yhdysvaltain välillä ovat tärkeitä lähes kahden miljardin verran joka päivä eh, kaupataan tavaroita ja palveluita näiden välillä ja yli kaksi biljoonaa on investoinnissa kiinni ja suuri osa maailman kauppaa toteutuu näiden välillä. Nämä luvut osoittavat, että Yhdysvaltain sijaan hyvin tärkeä, muita tärkeämpi, mutta vielä lisää voidaan kuitenkin tehdä nyt kun taloustilanne on vaikea. On pyrittävä edistämään kasvua ja työllisyyttä ja siksi haluamme edistää lipulaiva-aloitettamme, joka liittyy kaupan käyntiin huippukokouksessa marraskuussa perustetaan korkean tason työryhmä, joka käsittelee kasvua ja työpaikkoja. Halutaan saada molemmin puolista toimintaa tällä alalla. Ja sitten kesäkuussa hyväksyimme väliaikaisen raportin, josta on päästy väliaikaiseen sopimukseen. Ja siinä sanotaan, että meillä olisi hyvä, jos meillä olisi sellainen sopimus, joka koskisi näitä eri investointi- ja kauppatoimia. Tämä on poliittisesti myös paras toimintatapa. Näin voidaan sopia kokonaista paketista. Mitään poliittista päätöstä ei ole tehty neuvottelujen aloittamisesta. Tämä prosessi, joka lähti liikkeelle viime EU-Yhdysvallat huippukokouksesta on menossa tähän suuntaan. Me teemme Yhdysvaltain kollegojen kanssa juuri työtä. Pyrimme saamaan aikaiseksi loppureportin ennen vuoden loppua. Siinä halutaan tehdä ehdotus jatkotoimista ja mielestämme pitäisi ryhtyä kattavien neuvottelujen eteenpäin viemiseen. Tämä mietintönne on todellakin oikea-aikainen. Se on hyvin tasapainotettu ja rakentava panos korkealle työryhmälle. Aiomme huomioida tämän sisällön ja nämä ajatukset mahdollisimman paljon. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä tästä suuresta työstä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache ist damit geschlossen. Kiitos komission Piebalgs. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 18. Sitten seuraava asia esityslistalla on kollega Fosterin mietintö yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano. Ja äh, annan puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, thank you, president.